Uh, Hyvät kollegat. Uh, Hyvät kollegat. Pitäisin arvossa sitä, että ne, jotka eivät jää äänestysselityksiin, ystävällisesti poistuisivat salista niin, että ne, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, saisivat käytettyä puheenvuoron ja myöskin ehtisivät lennoilleen. Oh, oh. So once again, colleagues... Jälleen kerran kollegat, olisin iloinen, jos he, jotka ovat lähtemässä salista, poistuisivat niin, että voisimme siirtyä äänestysselityksiin. Olkaa kohteliaita ja ostakaa kunnioitusta kollegoille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron äänestysselitysosuudessa ja myöskin ehtiä lennolleen. Thank you. Kiitos. Nyt aloitamme äänestelytykset. Ensimmäinen aihe on Eider Garjataval Ruvialin mietintö ulkosuhteisiin liittyvien hankkeiden takuurahasto.